puheenjohtajakauteen. Toivotan tervetulleeksi kunnan pääministerin herra Petterin. Tervetuloa myös komission puheenjohtaja Juncker, samoin myös soitan tervetulleeksi herra Petterin. ja olkaa hyvä. Madame, Kiitoksia hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teitä siitä, että annatte minulle mahdollisuuden esitellä yhteenveto, joka on lyhyt ja tiivis Luxemburgin puheenjohtajuuskaudesta. Kuten tiedätte, tämä puheenjohtajuuskausi tapahtui erityisen vaikeissa merkeissä, jopa dramaattisissa merkeissä. Unioni on ennen näkemättömän asteiden edessä, kun pyrkii löytämään talouskriisiin ratkaisun. Ja kun se pyrkii rajoillaan torjumaan erilaisia uhkia, epävarmuutta ja sisäistä epävarmuutta. Meillä on hyvin paljon ilmiöitä, jotka ovat huolestuttavia Euroopassa. Ja aivan kuin tämä ei olisi riittävän vaikeaa, kaksi lisäilmiötä liittyy tähän tilanteeseen, nimittäin maahanmuutokriisi ja terrorismin nousu ympäri maailman, mutta erityisesti myöskin Euroopassa Pariisin viimevuotisten iskujen myötä. Tässä yhteydessä maa joutuu reagoimaan nopeasti ja konkreettisella tavalla. Maahanmuutokriisiin liittyen tässä en mene yksityiskohtiin liittyen eri toimiin, joihin olemme ryhtyneet jäsenmaiden vastuullisuuden osalta ja jäsenmaiden välisen solidaarisuuden tukemiseksi. Sitä tarvitaan, jotta voimme taata nyt ja tulevaisuudessa pakolaisille ihmisarvoisen vastaanoton pakolaisten vastaanotto ja siirrot, uuden vastaanottopolitiikan luominen, vastaanottokeskusten myötä luotu uusi pakolais- vastaanottopolitiikkaa. Kaikki nämä toimet ovat jotakin, mitä joudumme toteuttamaan nopeasti. Ne alkavat kantaa hedelmää vasta nyt, ja ne ovat välttämätön osa maahanmuuttopolitiikkamme uudistusta. Se ei ole vielä valmis, aivan selkeästikään. Tässä yhteydessä neuvosto teki vuoden 2015 lopussa joulukuussa erilaisia päätöksiä maahanmuuttovirta uhkaa olla yhtä voimakas tänä vuonna kuin viime vuonna ja meidän täytyy ehdottomasti ryhtyä toteuttamaan niitä toimia, joista on jo sovittu, sillä olipa lainsäätäjien tahto paras mahdollinen. Me emme voi maahanmuuttovirtaa hallita, ellei me toimeenpa niitä päätöksiä, joita on jo tehty todellakin. Kaikki tiedämme, että Schengen-alueen selviäminen on tässä pelissä. Me onnistumme siinä vain, jos sääntöjä noudatetaan. Tässä yhteydessä me olemme vuoden 2015 marraskuussa vedonneet sen puolesta, että me yhteistyöllistäisimme sisärajojen valvontaa, kun se on välttämätöntä, niin ettei jäsenmaille jätetä sitä viimeistä vaihtoehtoa turvautua kansallisten rajojen tarkastusten palauttamiseen. Kuitenkin Schengen alue ei ole täysin valmis. Meidän täytyy toimia nopeasti. Meidän täytyy vähentää maahanmuuttovirtaa tai muuten menetämme yleisen mielipiteen tuen. Meidän täytyy myöskin ryhtyä pakolaisten siirtoihin. Kaikkien jäsenmaiden täytyy osallistua tähän viivyttelemättä. Me saamme todellista edistystä aikaan, olemme saaneet jo aikaan, mutta meidän täytyy tämän eteen saada aikaan tilanne, jossa kaikki kunnioittavat sitoumuksia ja velvollisuuksia, Kyseessä on myöskin solidaarisuus jäsenmaiden välillä, solidaarisuus, joka on poliittista eikä vain oikeudellista. Solidaarisuus unionimme historiassa tarkoittaa sitä, ettei vain yksi puoli anna, vaan kaikki antavat ja ottavat tasapuolisesti. Solidaarisuus koskee myöskin Balkanin kumppaneitamme ja Turkkia. Me olemme luoneet toimintasuunnitelman, ja suunnitelma Turkin kanssa, joka osoittaa, että vaikka toimimme eivät ole vielä haasteiden tasolla, me pyrimme eteenpäin. Ähm, Libanonia ja Jordania ei saa myöskään unohtaa. Vuonna 2015 Pariisin iskut olivat puolestaan kaikkein dramaattisin isku turvallisuuttamme vastaan ja olivat merkki terrorismin noususta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Meidän täytyy välttää sitä, että yhdistämme virrat ja terrorismin ilmiönä. Tämä tapahtuu aivan liian helposti. Me pyrimme puheenjohtajan maana ryhtymään moniin toimiin Charlie Hebdo-iskujen jälkeen välittömästi, mutta Euroopan unioni ei varmaankaan reagoinut tarpeeksi nopeasti. Meidän täytyy tässä yhteydessä myöskin todeta, että on hyvä, että kansalainsäätäjät PNR-matkustajatiedoista onnistuivat kolmen vuoden työn jälkeen saamaan päätöksen aikaan nopeutetun menettelyn kautta. Tämä tapahtui ja Euroopan parlamenttiin on aina voitu voittaa, luottaa tämän voin todeta näissä kysymyksissä. Jos Euroopan unioni pääsee eteenpäin, se tapahtuu vain parlamentin rakentavalla tuella. Ja tässä haluaisin kiittää parlamenttia erittäin hienosta yhteistyöstä viimeisten kuuden kuukauden aikana ja myöskin siitä, että ratkaisella tavalla olette saattaneet Euroopan unionia eteenpäin avainkysymyksissä puheenjohtajakautemme aikana. Näiden 36 tehtäväpaketin yhteydessä haluaisin mainita esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen uudistamisen, matkustajatietojen paketin, syyttömyysolettaman vahvistamisen tai eräiden julkishallollisten tietojen avoimuuspäätöksen tai tietosuojapaketin. Luxemburg järjesti ensimmäisen poliittisen dialogin oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta Euroopan unionissa ja viime kuukausien ja erityisesti viikkojen keskustelut ja aivan viimeisten päivien keskustelut ovat osoittaneet, kuinka tarpeen tämä keskustelu olikaan. Tämä dialogi ei ole vielä päättynyt, se pitää syventää vielä tulevina kuukausina. Me emme ole toimineet vain sisäasioissa, me olemme joutuneet turvautumaan ylimääräisiin kokouksiin, erityisesti maitoalan kriisin ja sianlihatuotannon kriisin tai eurooppalaisen metalliteollisuuden kriisin myötä. Meidän on täytynyt puuttua epäreilun kilpailuun, jota kolmannet maat harjoittavat. On ollut mahdollista päästä eteenpäin myöskin erilaisissa sijoittajien ja valtion välisissä riidanratkaisumekanismeissa tulevan TTIP-sopimuksen tiimoilta. Me olemme järjestelleet kokouksia ja neuvotteluja TTIP-sopimuksesta neuvotteluksemme ja olemme saaneet 26 neuvottelukumppania pöydän ympärille. Meille TTIP-sopimus ei ole vain jotakin, mikä uhkaa kansalaisten luottamusta, jonka kansalaiset meille ovat antaneet vuosien aikana. Tarkoitus on toimia siksi avoimesti kaikissa neuvotteluissa, joissa tarvitsemme. Nairobin eh, ministerikokouksessa onnistuimme myöskin monenvälisiä sopimuksia luomaan Dohan neuvottelukierroksen aikana. Olemme myöskin toteuttaneet eh, tasapuolisen investointisuunnitelman Junckerin investointipaketin myötä. Me olemme myöskin erittäin nopeasti onnistuneet eh, saman hyväksyttyä joukkovelkakirjapaketin ja investointipaketin ja olemme saaneet myöskin verotussopimuksiin sisältyvän riskipaketin tehtyä. Kyseessä on tarkoitus luoda lisää avoimuutta verotusalalle. Verotuksen alalla on myöskin saamme tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi BEPS, veropohjan rapautumisen paketin ratkaistua, kuten myöskin voittojen siirtoja koskevia päätöksiä. Me olemme pyrkineet luomaan Euroopan unionissa todellista sosiaalista hallintoa ja taloudellista yhteiskunnallista vuoropuhelua. Se on ollut Luxemburgin puheenjohtajuuskauden ydinkysymyksiä. Me olemme voineet tällä kaudella arvioida tilannetta. Paljon on vielä tehtävänä. Me olemme pyrkineet myöskin eteenpäin kestävän kehityksen alalla. 2030 strategian puitteissa, mutta myöskin COP21-kokouksessa Pariisissa kumppaneidemme kanssa aikaan saatu sopimus on nyt sitova ja pyrkii taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Me olemme pyrkineet hallintoon ähm, energiaunionissa, joka olisi vankka ja avoin ja auttaisi kestävän energiakehityksen alalla. Olemme myöskin neljännen rautatiepaketin tiimolta tehneet töitä ja pyrkineet vapauttamaan matkustajapalveluita rautateillä – Tarkoituksena on myöskin parantaa rautatie infrastruktuurin hallinnointia. Olemme aloittaneet äh, komission aloitteesta sisämarkkinoiden vaativan digitaalisen markkinatyön kehittämisen. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin viitata henkilökohtaisesti viestintäalan ministerinä sopimukseen, jonka olemme saaneet aikaan kansalaisäätäjien kanssa – tietoverkkojen turvallisuutta vahvistavaan direktiiviin liittyen. Meillä on paljon vielä tehtävänä. Euroopan unioni on tällä hetkellä Aasian ja Yhdysvaltain välissä ja meidän nuoret lahjakkuutemme, jotta voisivat onnistua, usein joutuvat muuttamaan mantereeltamme, kun meillä on 28 eri säätelyaluetta ja säännöstöä Euroopassa. Haluaisin todeta, että kuitenkin puheenjohtajuuskautena neuvoston parlamentin komission yhteistyö on ollut erittäin hienoa. Olemme onnistuneet ennätyksellisessä ajassa saattamaan työmme päätökseen ja uskon, että olemme saaneet aikaan äh, toimivälisten sopimusten kautta parempaa lainsäädäntöä, nopeampaa päätöksentekoa ja uskon, että näiden päätösten kautta pystymme myöskin modernisoimaan päätöksentekoa ja luomaan lisää avoimuutta ja tämän myötä myöskin talousarviossa vähentämään erilaista hallinnollista taakkaa, erityisesti pk-yritysten osalta. Näinä kriisin aikoina on vaarallista kieltää eurooppalainen projekti ja sen merkitys. Kuitenkin on ihmisiä, jotka esittävät kysymyksiä tulevasta tiestä. Emme saa unohtaa tulevia sukupolvia me olemme vuodesta 1957 sitoutuneet rauhanprojektiin ja minä itse olen luksemburilaisena voinut opiskella Ranskassa ja Kreikassa. Erasmus vaihto-oppilaana olen voinut Thessalonikissa, eh, Skopjessa, Turkissa, Bulgariassa vierailla – jouduin kuitenkin tuolloin, kun rajat olivat vielä suljettuja autolla pysähtymään rajalla erilaisiin tarkastuksiin. Näitä asioita nykynuoret eivät tunne. He eivät tunne myöskään valuutanvaihtotoimistoja. Meidän pitää muistuttaa nuoria siitä, että Euroopassa kyseessä on myöskin vapaudet, mahdollisuus rakastua ihmiseen, jolla on eri passi kuin itsellä Näistä asioista meidän täytyy erityisesti muistuttaa nuoria sukupolvia, emmekä me saa halventaa sitä projektia, jonka eteen olemme taistelleet. Mielestäni on nyt kiire jatkaa Euroopan integroimista, sillä se on todellakin ratkaisu niihin kriiseihin, joihin Eurooppa törmää. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, minulla olisi varmaankin enemmänkin sanottavaa, mutta aika päättyy. Minun maani on ollut erittäin onnellinen voidessaan olla puheenjohtajan roolissa toista kertaa neuvostossa. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää myös kaikkia virkamiehiä, teidän parlamentin virkamiehenne, neuvoston virkamiehiä, virkamiehiä Luxemburgissa. Haluaisin kiittää kaikkia näitä henkilöitä, jotka ovat tehneet kovasti töitä, jotta viime kuukausien työ olisi voinut onnistua. Haluaisin kiittää myöskin teitä kaikkia. Kiitos. Kiitos pääministeri. Puheenvuoron on nyt komission puheenjohtaja herra Juncker. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, hyvä pääministeri. Edellisen tapaamisemme jälkeen Istanbulissa ja Jakartassa on tapahtunut hirvittäviä terroristi-iskuja demokratiamme, jota täällä parlamentissa edustamme ja ne arvot, joita me edustamme, ovat kuitenkin vahvempia kuin näiden terroristien aiheuttava uhka. Meidän ei tule tinkiä toimistamme. Emme saa antaa periksi pelolle. Meitä ei pelotella. Me tulemme jatkamaan työtä, jotta voisimme yhä turvata vapautemme, elämäntapamme, tapamme toimia yhdessä – ja teemme tämän koko ihmiskunnan eteen. Hyvä Luxemburgin puheen johtaja, kauden edustaja, hyvä ministeri, enemmän kuin koskaan ennen haluaisin kiittää Luxemburgin hallitusta, sen pääministeriä ja sen kaikkia ministerejä, jotka ovat olleet mukana tässä puheenjohtajuuskauden työssä. Te olette tehneet erittäin hienoa työtä. Te osoitatte, kuten Luxemburg aina, että määrä ei ole tärkeintä, tärkeintä on laatu. Luonnollisesti näinhän on. Luxemburgin puheenjohtajuuskauden aikana työ on ollut erittäin korkealaatuista. Ja tässä voimme muistella vuotta 1995, kun Luxemburg onnistui saamaan aikaan sopimuksen sisämarkkinoita koskien. Ja vuonna 1991 Luxemburg onnistui myöskin johtamaan siihen, että saisim, saimme äh, talous- ja rahaliitosta ensimmäisen hallitusten välisen sopimuksen aikaan. Luxemburg on myöskin ollut tärkeässä roolissa, kun Eurooppa on laajentunut ja pystynyt yhdentymään. Tässä yhteydessä meillä on pitkät perinteet ja Luxemburgin hallitus on nyt näyttänyt olevansa tämän rikkaan menneisyytensä arvoinen. Puheenjohtajamaa on joutunut toimimaan äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Se onnistui maahanmuuttoon liittyen. Se on saanut 28 kansallisen todellisuuden äänet keskustelemaan keskenään ilman, että vastakkainasettelua syntyy. Ja toisekseen se on onnistunut avainkysymyksissä toimimaan. Ne aivan liian kauan aikaa ovat olleet jumissa, olipa kyseessä sitten PNR-matkustajatiedostokysymys tai muut kysymykset. Ja tässä haluaisin viitata hallitusten välisiin sopimuksiin, jotka mainitsitte, korostaa niiden tärkeyttä ja niiden laajuutta. Luxemburgin hallitus on johtanut ilmastokokoustöitä Pariisissa suurella eleganssilla. Näitä asioita ei aina mainita, mutta ne ovat yhä tärkeitä Euroopan unionissa. Mitä sitten pakolaiskriisiin tulee, hyvin usein ministeri Asselbaum on ollut tärkeässä roolissa asiantuntijana ja teidän johdollanne nopeasti saimme aikaan sopimuksia komission aloitteesta pakolaisten siirtojen ja uudelleen sijoittamisen alalla. Nämä päätökset on tehty, mutta valitettavasti niitä ei ole vielä toimeenpantu todellisuudessa. Olemme saaneet myöskin edistystä valitettavasti liian vähän ja liian hidasta eräiden mielestä, mutta kuitenkin eräissä toisissakin asioissa. Ensimmäisten vastaanottokeskusten järjestelykeskusten luomisessa. Olemme saaneet Turkin kanssa myöskin aikaan sopimuksen ja saaneet eh, tarpeellista, hyödyllistä yhteistyötä aikaan afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa. Hyvät näistä herrat, herrat, meillä on nyt uusia välineitä, joilla voimme tehokkaammin ja nopeammin reagoida, kun meillä on maahan virran aiheuttama hätätilanne käsissämme. Meidän täytyy luoda kyllä vielä uusia välineitä ulkorajojen valvontaan. Meidän täytyy luoda eurooppalaisia rajavalvontajoukkoja ja myöskin eurooppalaisia merivalvontajoukkoja. Me emme saa tässä kuvitella, että voimme pitää taukoa tai hellittää työstämme. Meidän täytyy jatkaa sillä linjalla, jos, jolla Luxemburgin hallitus on meitä ohjannut. Nämä mm, vastaanottokeskukset ja merien valvonta ovat kaikki toimia, jotka liittyvät yhteen. Niitä ei voi erotella toisistaan. Nämä toimet yhdessä tekevät mahdolliseksi puuttua maahanmuuttovirtaan ja vähentää niitä vaaroja, joita Schengen-alueen järjestelmässä piilee sillä Schengen-alue on nyt suurien uhkien edessä jopa sen olemassaolo on uhattuna. Hyvin kevytmielisesti erilaisia rajavalvontatoimia luodaan uudelleen. Ja huomenna tulemme kuitenkin käsittämään, että nämä toimet tulevat maksamaan hyvin kalliisti. Ja tulevaisuudessa tulemme pohtimaan, miksi meillä on edes yhteinen valuutta, ellei meillä ole enää vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Euroopan unioni on nyt aivan ydin osiltaan uhattuna, ellemme pääse pidemmälle kuin nykyisin. Kaikista näistä ongelmista ja vaikeuksista huolimatta Luxemburgin puheenjohtajavaltio äh, toimi erinomaisesti tehtävässään, koska se ei koskaan ähm, äh, koska se koko ajan näki tämän suuren kokonaisen, se äh, Akordionin solmun äh, halkaisi hienosti ja äh, meillä oli useita äh, kysymyksiä, esimerkiksi matkustajarekisteritiedot. Tämä on yksi esimerkki. Uusi Euroopan tietosuoja-asetus on uusi, toinen esimerkki. Siitä syntyi hieno luksemburilainen pyöreä muna. Rova Reding esoitti sitä 2012. Tämä otettiin prioriteetiksi ja Luxemburgin hallitus teki tietosuoja-asetuksesta toimintakelpoisen. Tämähän on jo melkein isänmaallinen luksemburilaisten saavutus ja siksipä komission puheenjohtajana haluaisin sydämesti kiittää pääministeriä tästä. Kokonaisuudessaan tämä äh, puheenjohtajuuskausi oli todellinen menestys, ei mitään miinuspisteitä. Ja Luxemburgin hallitus ja kaikki äh, sitä tukeneet voivat olla ylpeitä saavutetusta. Toimitte hienosti. Kiitos, herra komission puheenjohtaja. Nyt kansanpuoliryhmän nimissä Rova Reding. Monsieur le Président. puhemies, hyvät kollegat. Pienet maat pystyvät hienoihin puheenjohtajuuskausiin. Tässä Luxemburg on jälleen kerran näyttänyt tämän. Niillä on vuosikymmenien toimielimellistä kokemusta. Luonnollisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen puheenjohtajuuskaudet ovat erilaisia. Kiertävät puheenjohtajuudet on Euroopan neuvoston pysyvällä puheenjohtajuudella korvattu ja myöskin ulkoasiain pysyvällä puheenjohtajalla. Mutta kuitenkin puheenjohtajamaalla on tärkeä rooli, kun artikla artiklalta kärsivällisesti lainsäädännössä tulee neuvotella. Ja tässä Luxemburgin vakaa työ on kymmenet paketit saattanut eteenpäin. Tässä ajattelen erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen uudistusta, toimielinten välistä sopimusta, rautatiepakettia, PNR-sopimusta ja niin edespäin. Tämä työ on ollut erittäin hallittua, erittäin hyvin toimeenpantua asiantuntijuuteen perustavaa ja sitä on harjoitettu Euroopan edun mukaisesti. Luxemburgin kollegat ja heidän tukiansa ovat moninaisia. Meidän tulisi heitä työ, kaikkia kiittää. Luxemburgin hallitus on osannut saattaa eri paketteja eteenpäin ja Asselborn ministerinä on ollut erittäin sitoutunut työhön, aivan kuten Euroopan sijain ministeri Nicole Schmidt. Euroopan parlamentin kanssa tehdyssä työssä tai esimerkiksi COP21 kokouksen yhteydessä, jossa Luxemburg teki erittäin hienoa työtä Ranskan kanssa osoittaessaan, että puhumme yhdellä yhteisellä äänellä. Suuri kiitos teille kaikille. Tämän lisäksi meillä on ollut ennalta näkemättömiä, ennakoimattomia kriisiä. Kreikan kriisi jäi lähestulkoon terrorismikriisin ja maahanmuutokriisin varjoon. Monissa jäsenmaissa olemme nähneet, että kansallismielinen populismi ja itsekkyys nousee. Emme monissa maissa halua kantaa väistämätöntä vastuuta tulevaisuutta. Näiden vakavien ongelmien edessä puheenjohtaja maa oli vaikeassa tilanteessa. Kriisit ovat yhä voimassa. Me pyrimme kuitenkin Euroopan unionin perussopimusten tekstien mukaisesti toimimaan solidaarisuuden periaatteen mukaisesti, sellaisen Euroopan mukaisesti, joka pääsee eteenpäin, ja tämä me olemme saaneet toteutettua. Kiitos. Nyt saa sosiaalidemokraattiryhmän puolesta puheenvuoron edustaja Delvaux. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvä pääministeri, ähm, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Luksemburilaisena ja sosialistina kun kumppanimme ovat hallituksessa. Luonnollisesti puhun kauniita sanoja Luxemburgista, ette varmaan odota mitään muuta. Euroopan parlamentin jäsenenä haluaisin kiittää Luxemburgia puheenjohtajuuskaudesta näistä kuudesta viime kuukaudesta. Euroopan unioni on yhä valtavien haasteiden edessä ja puheenjohtajuuskaudella tuli reagoida kriiseihin, jotka uhkaavat Euroopan unionin ydintä ja perustaa. Luxemburg on tämän hienosti tehnyt Jean Hasselborn väsymättä matkusti ja teki töitä vapaudemme ja teidemme puolesta. Nikola Schmidt täällä on vierailut Euroopan parlamentissa. Ministerit ovat toimineet erittäin hienosti. Erityisesti kuitenkin arvostin sitä työtä, joka on näiden vähemmän vaikuttavien pakettien parissa tehty. En mainitse niitä kaikkia, mutta kuukausien tai jopa vuosien ajan ne ovat olleet auki. Ja työ ja yhteistyö, jota neuvohdolla on parlamentin kanssa tehnyt, on ollut esimerkillistä. Luxemburg on ollut hyvin sitoutunut työhön. Luxemburgin hallitus ja vielä sitä enemmän ehkäpä Luxemburgin virkamiehet, ne jotka ovat täällä ja ne jotka ovat Brysselissä pysyvässä edustustossa erittäin suuresti haluaisin heitä kiittää tulevien puheenjohtajamaiden täytyisi olla yhtä sitoutuneita, yhtä solidaarisia ja valmiita tukemaan Euroopan unionin yleistä etua. Me tarvitsemme sitä kipeästi. Kiitoksia. Kiitos. ECR-ryhmän puolesta saa puheenvuoron edustaja Stevens. Dank voorzitter en collega's. Sydämelliset kiitokset Puhemies, hyvät kollegat. Luxemburg asetti turvallisuuskysymyksen äh, tärkeimmälle sijalle ja nyt meillä on tuloksia. Päästiin yhteisymmärryksiin matkustajarekisteritiedoissa nyt tied- äh, tiedustelupalvelut voivat käyttää näitä PNR-tietoja. Tämä on varmasti hyödyksi terrorismin torjunnassa. Lisäksi Europolissa halutaan perustaa terrorismin vastainen yksikkö, jossa tutkitaan erityisesti internettiä ja yritetään poistaa internetistä terrorismiin liittyvät sisällöt. Tietosuoja on kuitenkin yhä suojattuna. Pilottihanke liittyen pakolaisten sisäisiin siirtoihin on ainoa kunnon tulos, joka mm, siirtolaisten kohdalla saavutettiin. Ja tämäkin murentuu sitä kautta, että jäsenvaltiot eivät toteuteta kunnolla. Eurooppa ei pysty suojaamaan ulkorajojaan kunnolla ja sitä kautta siirtolaiskriisi pahentuu. Siksi toivon, että Alankomaiden puheenjohtajuuskauden aikana aloitetaan tällainen systemaattinen pushback-politiikka. Meidän on myös lähetettävä esimerkiksi merillä nämä pakolaisten laivat takaisin. Euroopan täytyy antaa apua, mutta Eurooppa ei pysty kaikkia ongelmia ratkaisemaan. Siksi meidän sovittava pakolaisten enimmäismäärästä ja ainoastaan kaikkein hädänalaisimpien pitää päästä eh, Eurooppaan. Tällä tavoin voimme ihmissalakuljetuksen eh, keskeyttää. Eh, me olemme myös varsin pettyneitä siitä, että ette sanoneet mitään Iso-Britannian kysymyksestä ja Euroopan unionin uudistamisesta. Tämäkin on asia, joka on tärkeä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Sydämelliset kiitos. Kiitos. Seuraavaksi liberaalien ryhmän puolesta. Saa puheenvuoron edustaja Göns. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä ministeri, kun esittelitte nämä tavoitteenne. Monet meistä ajattelimme, että kuusi kuukautta Luxemburgin puheenjohtajuuskautta olivat hyvin vaikeita sisäisesti ja ulkoisesti. Puheenjohtajuuskautemme lopuksi voimme todeta, että kriisit ovat lähestulkoon eksistentiaalisia Euroopan unionille. Ne ovat yhä eksistentiaalisia, sillä jäsenmaamme eivät ole valmiita antamaan Euroopan unionille niitä toimivaltoja, joita se tarvitsisi ongelmien ratkaisemiseksi. Siksi onkin hienoa nähdä, kuinka onnistuitte puheenjohtajuuskautellanne vaikeisiin ongelmiin tarttumaan. Olette onnistuneet aivan ennätysajassa toimimaan, emmekä saa unohtaa niitä onnistumisia, joita on tapahtunut esimerkiksi sisä- ja oikeusasioissa. Puheenjohtaja maa myös sai eteenpäin ilmastonmuutoksen vastaisen paketin ja myöskin saanut sosiaalisia ja maatalouteen liittyviä uudistuksia aikaan. Olette onnistuneet näyttämään, että me voimme saattaa asioita eteenpäin, vaikka kaikki ei ole etukäteen voitettua. On totta, että edistyksestä huolimatta tietyt jäsenmaat jarruttavat kaikin toimin, kun pitäisi olla solidaarinen suurien kriisien edessä, kuten pakolaiskriisin edessä. Tulevaisuudessa monet jäsenmaat eh, eivät saisi nyt mm, kieltäytyä kantamasta ka- taakkaa esimerkiksi pakolaiskriisin edessä. Meidän täytyy myöskin saada yksi mielisyyttä aikaa Schengenin suhteen. Me emme voi tyytyä siihen, että vältellään, kun pyrkimme, pyrimme löytämään ratkaisun turvapaikanhakijoiden suhteen. Saksa on ottanut valtavan määrän turvapaikanhakijoita vastaan. Ja todellinen kriisi nyt vuonna 2016 alussa on kuitenkin solidaarisuuden kriisi. Eurooppalaisista sitoumuksistaan tunnetun maan puheenjohtajuuskausi ei saa kuitenkaan olla loppu sille, että meillä on sitoutuneempi, yhtenäisempi Euroopan unioni. Luotan teihin, teidän kykyynne ja teidän kumppaneidenne yhteistyökapasiteettiin. Te edustatte maata, joka on erittäin kokenut, että te pystytte tukemaan Eurooppaa eteenpäin, tukemaan läheisempää, yhtenäisempää tulevaisuutta. Me emme saa toimia vain hallitusten välisesti, se halvannuttaa kaiken, ja meidän pitää vastustaa nationalismia ja kansallismielisyyttä. Meidän mantereemme ansaitsee parempaa kuin tämä. Meidän täytyy luoda yhtenäinen, vahva Euroopan unioni. Tämä on unelmaa, mutta hyvä puheenjohtaja, voin todeta, että tämän unelman saamme toteuttaa vain suurella federalistisella harppauksella eteenpäin. Kiitos. Yhdistyneen vasemmiston puolesta puhuu nyt edustaja Mulis. Kiitos puhemies. Herra Bettel, herra Juncker, olen pahoillani, mutta minä ja poliittinen ryhmäni me emme voi tätä optimismia ja onnitteluja jakaa, joita täällä nyt jaetaan. Luxemburg on puheenjohtajavaltiona ponnistellut, mutta kun katsotaan tuloksia, ja kysymys on tuloksista, joita on saatu aikaan kuuden kuukauden aikana, ja luvut ja faktat ovat kuitenkin enemmänkin huolestuttavia ei saa olla tyytyväinen siihen, mitä on tehty. Syyskuussahan te päätitte, että 160 eh, 000 pakolaista siirrettäisiin sisäisesti kautta Euroopan, mutta miltähän tilanne nyt näyttääkään. Muutama sata ihmistä, ei edes yksi prosentti näistä ihmisistä on siirretty. Kreikka on oikeastaan jätetty yksin ja vaille tukea Kreikka joutui ottamaan vastaan satoja tuhansia pakolaisia. Täällä kirjoititte puitesopimuksen Turkin kanssa, mutta herra Timmermans on todennut, että se oli johtunut johtanut minkäänlaisiin muutoksiin. Se oli vähentänyt pakolaisvirtoja siksi, että Turkin viranomaiset kylläkin haluavat rahaa, mutta eivät halua panna toimeen päätöksiä, jotka on tehty. Ja tämä johtaa sitten kansallisen egoismiin, mukalaisvihamielisyyteen, ja ääniin, jossa sanotaan, että nyt riittää, puhutaanpa Schengenistä luopumisesta ja puhutaan eurovyöhykkeen hojamisesta. Tämä oli huonoksi pelkästään demokratialle ja pakolaisille. Se tulee kalliiksi myös taloudelle. Se johtaa köyhyyteen, työttömyyteen ja niin edelleen. Nämä tulevat lisääntymään. Joten nyt ei ole mitään syytä onnitella täällä ketään. On ryhdyttävä laajoihin aloitteisiin, joita, jotta näihin kahteen suureen ongelmaan voidaan tarttua, jotta saadaan aikaan kasvua, jolla torjutaan työttömyyttä ja että edetään siinä, että saadaan Euroopan ratkaisu pakolaisvirtoon. Nyt viiden ryhmän puolesta edustaja Bytikofer. Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja, hyvä pääministeri Bettel, äh, teidän puheenjohtajuuskautenne, kuten kaikki äh, puheenjohtajuuskaudet, sisälsivät suunnitelmia ja tapahtumia. Suunnitelmien toteuttamisesta ette vastaa äh, itse pelkästään tapahtumien kohdalla samoin Voidaan nyt verrata, mikä olivat suunnitelmanne ja mitä saavutettiin. Ja on joitakin asioita, joissa ette olleet kovin menestyksekkäitä. Esimerkiksi äh, uusi tase äh, kauppapolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä tai ähm, eurooppalaisen ohjausjakson ähm, muuttaminen ympäristöystävällisemmäksi tai Small Business Act, mutta jos katson, niin kuitenkin myönteiset asiat olivat tärkeämpiä ja yksi, jonka halusin nostaa esille, oli tämä tietosuojadirektiivi, jonka saatoitte päätökseen ja myöskin teidän panoksenne Pariisin ilmastokonferenssiin, joten kiitoksia tästä puheenjohtajuuskaudesta samanaikaisesti. Ja tässä nyt katson tätä suurta kokonaisuutta, josta oli puhe äh, samanaikaisesti. Meillä on Euroopassa syntymässä uusi normaali tila ja tämä normaalitila on useita erilaisia kriisejä ja hätätiloja, jotka tapahtuvat samanamaisesti. Ja tämä uusi normaalitila ei tule nopeasti muuttumaan. Tämä johtaa kansalaisilla pelkoon, he pelkävät turvallisuuden ja vakauden murenemista. Ja jos emme halua, että pelon politiikka kasvaa tässä tilanteessa, niin silloin meidän täytyy asettaa vastapainoksi toivon politiikkaa, mutta tämä ei ole pelkkää retoriikkaa äh, että puhutaan aina toivosta ja muutoksesta, niin se ei tarkoita aina, että meillä on sitten niitä ratkaisuja, joita kansalaiset tarvitsevat, mutta he mittaavat meitä sen perusteella, onko meillä näitä ratkaisuja, käynnistämmekö niitä. Puheenjohtajuuskauten aluksi sanoitte, että meidän on kuultava kansalaisia. Tämä on erittäin tärkeä periaate, mutta se tarkoittaa, että meidän on kuultava kansalaisia myös silloin, kun he sanovat sellaisia asioita, joita emme välttämättä halua kuulla. Jos te tänä päivänä sanotte, herra Betle, että TTIP äh, täytyy käsitellä mahdollisuutena, niin silloin se tarkoittaa, että ette kuuntele, että kansalaiset yhä enemmän enemmän, ainakin Eurostatin mukaan, kritisoivat tätä Sanoitte myös, että solidaarisuus on tärkeää ja olen samaa mieltä, eikä solidaarisuutta vain siinä, silloin, kun me vaadimme jotain, vaan myös kun muut vaativat jotain. Se, että vaadimme Puolalta solidaarisuutta pakolaisten suhtaan, se tarkoittaa myös, että meidän on annettava solidaarisuutta Puolalla esimerkiksi North Streamin suhteen. Ja sitten sanoitte, että me saa ähm, kaivautua kansallisiin poteroihimme. Meidän on tässä löydettävä tasapaino kansallisten näkökulmien ja unionin välillä. Tämä on Brexit-keskustelun ytimessä. Ja pakolaiskriisissä yksi asia on selvä. Eurooppalainen strategia ja kansallinen strategia ovat olemassa eikä ole löydetty yhteisymmärrystä. Tähän mennessä eurooppalaista ratkaisua Saksa on voimakkaasti puolustanut. Jos Saksa luopuu tästä tässä kysymyksessä, niin silloin se olisi katastrofi Euroopalle. EFD-ryhmän puolesta saa puheenvuoron nyt herra Valli. Kiitoksia puhemies. Tänään meillä on jälleen tällainen eurooppalainen paradoksi. Luxemburgin puheenjohtaja kausi, joka väittää, että se on saanut aikaan suuria edistysaskelia oikeuden ja verotuksen avoimuuden suhteen. Esimerkiksi nämä tax rulingsit miksi ette sanonut, että päätös oli hyvin rajoitettu ja puutteellinen verrattuna parlamentin ja komission ehdotukseen. Meidän pitäisi keskustella myös Fiatin tapauksesta. Komissio sanoi, että Luxemburg on antanut laitonta valtion tukea. Luxemburg on se ö, valtio, jolle Fiatin on maksettava takaisin, eikä niinkään Italialle tai muille maille, joilta nämä määrärahat puuttuvat Ramenia puuttui tähän asiaan ja sanoi, että Brysselin päätöstä on kritisoitava. Tarvitaan selkeyttä yrityksille. Osoititte, mikä on Luxemburgin oikeat kasvot. Voitte kertoa meille mitä tahansa satuja, mutta tämä on tosi seikka. Te olette voineet hyvin, ja se on ollut muiden valtioiden taakaksi kun täällä kerran on puheenjohtaja Juncker, niin haluaisin sanoa, että odotamme häntä avoimin sylin taksevaliokunnassa, koska hän täytyisi vielä selvittää muutamia asioita. Älkää piilottako suurten ryhmien taakse, jotka tukevat teitä. Mm, teidän täytyy käydä todellista keskustelua kanssamme, muuten ette ole uskottavia. Kiitoksia. Kiitos INF-ryhmän e puolesta puheenvuoro Sarova Le Pen. Hyvä Luxemburgin pääministeri, hyvät äh, parlamentin jäsenet. Tämä Luxemburgin puheenjohtajuuskausi alkoi kun LuxLeak-paljastukset tulivat äh, ilmi, äh, Luxemburgin järjestämät verojärjestelyt monikansallisten yritysten eduksi eurooppalaisten haitaksi. Tämä skandaali on jäänyt sivuun, sillä eurooppalaiset parlamentin jäsenet ovat päättäneet sen haudata piiloon ollaan hiljaa, me huijaamme, me kynimme eurooppalaisia verotuksen alalla. Kaikki rehelliset yritykset, pk-yritykset mukaan lukien joutuvat maksamaan enemmän veroja Luxemburgin systemaattisen huijauksen ja muiden veroparatiisien vuoksi, eikä Euroopan unioni tee surullisesti yhtään mitään tämän päättääkseen. Myöskin maahanmuuttovirrat ovat valtavia. Meillä on hämmästyttäviä, pöyristyttäviä määriä ihmisiä, jotka ovat marssimassa kohti Eurooppaa. Ja tämäkin on valtava shokki. Myöskin 200 saksalaista naista on joutunut seksuaalisen ahdistelun uhriksi keskellä Kölniä. Tällainen seksuaalinen uh- ahdistelu on sivilisaatiomme loppu. Meidän täytyy kaikkien puolustaa näitä naisia kun tuhansia ihmisiä saapuu kaupunkeihimme aivan erilaisista kulttuureista, jotka uhkaavat nyt meidän yhteiskuntiamme. Tämä hulluus pitää päättää. Minun maani on myöskin kärsinyt tämän vuoden aikana liikaa. Islamiset terrorismit terroristit ovat monta kertaa iskeneet ja on täysin välttämätöntä toimia kansallisesti, jotta voimme turvallisuutemme taata. Tässä on kyse myöskin suuremmasta meidän täytyy uudistaa monikulttuurisuus jakaa kansoja, kansallismielisyys yhdistää niitä, kansallismielisyyden seuraus, paluu on väistämätön. Mitä nopeammin sen parempi. Nyt sitoutettomien puolesta edustaja Baltso. Puhemies, kiitos puheenvuorosta. Luxemburg Purkin puheenjohtajakauden aikana ei voida odottaa, että ratkaistaan koottuja kertoneita ongelmia, mutta kuitenkin on tärkeää, että pääkysymyksissä annetaan vastauksia, jotka hyvään suuntaan. Nyt tänä vuonna on nähty puheenjohtajakauden tehtävänä oli se, että puhuttaisiin nimenomaan kansalaisten puolesta, että kansalaiset tulisivat keskipisteeseen. Tarvitaan sellaista Eurooppaa, jonka keskipisteessä ovat kansalaiset heidän odotuksensa. Mutta tämä ei toteutunut. Pakolaiskriisi on osoittanut, että niin sanottu poliittinen eliitti on kaukana Euroopan väestön tahdosta. Prioriteettien joukossa mainittiin nimenomaan maahanmuuttokysymys ja maahanmuuton sääntely Tämän välineenä on ollut kiintiöjärjestelmä, joka ei suinkaan ratkaise millään tavoin invaasiota, sitä vain pyrittiin jollakin tavoin säätelemään. On suurta vastuuta, joka koskee tätä kautta siinä mielessä, että tuli puolitoista miljoonaa maahanmuuttajaa, mikä vaaransivat eurooppalaisen kulttuurin, identiteetin ja kansalaisten turvallisuuden. Ainoa myönteinen askel oli Turkin kanssa parantuneet Turkin suotut yhteydet ja se, että niiden kautta pyrittiin äh, vähentämään maahanmuuttoa, mutta tässä ei päästy sopimukseen. Toinen äh, suuri tappio oli suhde Venäjään se, että laajennettiin sanktioita ajallisesti ja sisällöllisesti, eikä kuitenkaan saatu aikaista tulosta, että olisi heikennetty presidentti Putin ja saman aikaan kuitenkin monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kokeneet suuria vahinkoja näiden äh, sanktioiden vuoksi, mikä mielessä tämä on todellakin syvä tappio. Kiitos. Kansanpuolueen puolesta nyt edustaja Kelam. Kiitoksia. Luxemburg sai puheenjohtajuuden äh, Euroopan suurimpana kriisin hetkenä. Se ei kuitenkaan äh, panikoinut vaan Luxemburg tarjosi ammattimaista uskottavuutta, jopa eleganttia johtajuutta, äh, jotka on yhdessä nykyisin komission puheenjohtajan kanssa äh, Junckerin pitkää perinnettä. Äh, jäsenvaltioiden pitäisi vakuuttavammin toimia äh, tällaisena rehellisenä välittäjänä. Äh, Viro, joka tulee pian olemaan puheenjohtajavaltio, haluaa oppia Luxemburgin kokemuksesta. Mm, kyberturvallisuuden alalla saavutettiin kaksi suurta äh, saavutusta. Ensinnäkin NIS-direktiivi ja tietosuojapaketti. Nämä kummatkin ovat kyberturvallisuuden selkäranka, myöskin digitaalisen Euroopan selkäranka. Toiseksi olen tyytyväinen siihen, että Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella pidettiin kiinni sanktioista Venäjän äh, aggressiivista toimintaa kohtaan, huolimatta siitä, mitä tapahtuu Isiksen äh, suhteen Syyriassa. On tärkeää Euroopan uskottavuuden kanssa, että näistä sanktioista pidetään kiinni, kunnes Minskin sopimuksen määräykset on toteutettu. Ja sitten on erittäin tärkeää, että Euroopan rakenne- eh, ja investointiraha eh, rahastot auttavat erityisesti PK-yrityksiä. Yritettiin myös yksinkertaista yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä, kuitenkin suuri haaste, joka tulevalla puheenjohtajavaltiolla on, on se, että meillä ei vieläkään ole yhteistä maatalouspolitiikkaa sanan todellisessa merkityksessä. Sen sijaan meillä on 28 erilaista kansallista maatalouspolitiikkaa ja yhteinen nimittäjä on se, että kaikki yrittävät mielellään saada rahaa samasta EU-lähteestä. Tässä muodossa YMP on yhä myös virheiden e, lähde, mutta hienosti tehty Luxemburg, kiitos. Kiitos seuraavana sosiaalistien ryhmän puolesta edustaja Sant. 2015 no, jälkipuolella Luxemburgin budjettajakausi ja komissio pyrkivät selvit, ottamaan kuningin ja selvittämään riiseistä tuli, mutta suurin kriisi, pakolaiskriisi, sen osalta kaikki tehtiin tulitaistelun muodossa. Vastuussa olivat tapahtumat, eikä ne tapahtumat ovat osoittaneet, että odotukset ja oletukset eivät enää vastaa todellisuutta. Taloudelliset ja sosiaaliset tosiaan todellisuus liittyy menneisyyteen. Viimeisten kuuden kuukauden veroparlamentit osoittavat, että miten kansalaiset suhtautuvat tähän, jos toimitaan tällaisella niin tulitaistelu muodossa, silloin ei voida toimia strategisesti, mutta merkit osoittavat, että nyt on kuitenkin aika ryhtyä strategisiin arvioihin. Tarvitsemme strategiasta pohdintaa, ajattelen oletuksia, emmekä arvoja. Meidän täytyy katsoa myöskin menetelmiä, joita käytetään eurooppalaisessa prosessissa. Täytyy saada aikaan uuden tyyppistä poliittista yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Täytyy saada aikaan maahanmuuttopolitiikkaa, katsoa miten globalisaatio vaikuttaa ja valtion ja yksityisen sektorin yhteyttä täytyy katsoa myöskin ennen kaikkea työpaikkoimisen alueella. Nyt saa ECR-ryhmän puolesta edustaja Kökho puheenvuoron. Puhemies, ministeri herra Juncker, haluaisin kiittää puheenjohtaja valtiota kaikesta sen työstä ja yhteistyöstä siinä, että päästiin yhteisymmärrykseen matkustajarekisteritiedoissa. Tämä oli yksi haastavimmista asioista, joka parlamentilla on ollut edessään hyvin haastavissa olosuhteissa ja pyydän parlamentin tässä hyväksy tämän direktiivin mahdollisimman pian. Mm, mitä nopeammin tämän hyväksymme, sitä nopeammin jäsenvaltiot voivat panna sitä täytäntöön täytäntöön. Tässä on pelissä elämä ja turvallisuus. Puhun myös tämän pysyvän sisäisten siirtojen mekanismin puolesta. Mm, me tarvitsemme raikkaita ja uusia ideoita tällaisessa järjestelmässä, joka on hyvin monimutkainen. Pyytäisin, että komissio teki sen, mitä tarvitsemme mahdollisimman kiireesti, nimittäin että pannaan täytäntöön se, mikä on jo olemassa. Monet ongelmat johtuvat siitä, ettei sovelleta olemassa olevia sääntöjä. Lait, joita ei panna täytäntöön, ovat turhia ja toivottavasti seuraavina kuukausina keskitytään täytäntöönpanoon. Kiitoksia. Kiitos. Puheenvuoro saa Kuerhymän puolesta herra Huntiissa. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä Luxemburgin pääministeri, objektiivisesti arvioituna teidän puheenjohtajuuskautensa niille, jotka ajattelevat, että Eurooppa on demokratian alaa, tarkoitti, että Kreikassa tapahtui todellinen vallankaappaus. Laittomalla tavalla kreikkalaisia pankkeja suljettiin ja uhattiin Kreikkaa konkurssilla. Teidän puheenjohtajuuskaudellanne Kreikan kansanäänestystulosta, jossa oli 60 prosenttia hylkäsi tämän katastrofaalisen talouspaketin halveksittiin. Teidän kaudellanne näitä hirvittäviä toimia jatkettiin. Valitettavasti nyt te olette myyneet julkista omaisuutta, tuhonneet koko sosiaalisen rakenteen Kreikassa. Teidän puheenjohtajuuskaudella kaiken tyyppinen inhimillisyys unohtui pakolaisia ja maahanmuuttajia hukkuu jatkuvasti välimereen ja te ette tee yhtään mitään. Hyvä Luxemburgin pääministeri, teidän puheenjohtajuuskaudellanne kaikki ne, jotka kuvittelivat, että solidaarisuuden perustalle, inhimillisyydelle ja tasa-arvolle voitaisiin rakentaa Euroopan unionia, pettyivät. Te ette tällaista Euroopan unionia ole johtaneet kuuden kuukauden ajan. Euroopan unioni ei voi olla sitä, mitä se nyt on, rasismia, köyhyyttä ja inhimillisen kriisin sivun jättämistä. Rova Bizzotto, ENF-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. Tänään keskustelemme Luxemburgin puheenjohtajuuskauden tuloksista. Minä kyllä määrittelin sen katastrofiseksi. Kuuden kuukauden aikana maahanmuutto, terrorismi, pelko nousivat. Kölnin tapahtuvat olivat ja Eurooppa oli, ei tehnyt asialle mitään. Lisäksi meillä on tämä skandaali, että Luxemburg auttaa monikansallisia yrityksiä. Me kaikki tiedämme, että Juncker on mukana tässä järjestelmässä, koska hän oli pääministeri silloin, kun tämä skandaali syntyi. Ja kuitenkaan hän ei ole mitenkään valottanut asiaa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Mitä uskottavuus Euroopan unionilla voi olla, jos sen johdossa on henkilö, jota epäillään? Teidän pitäisi olla hä- hävetä, herra Juncker. Me olemme kyllästyneet menestyneitä tällaisen Euroopan tai johtavat pankit ja suuret monikansalliset yritykset. Me olemme pettyneitä tähän. Minä sanon ei tällaiselle unionille, joka vain pistää rahaa näiden samojen taskuihin. Sosiaaliryhmän puolesta nyt edustaja Mai Mikins. Kiitos puhemies. Puhemies, hyvät kollegat, ei ole koskaan helppo olla pieni maa, etenkään kun on ollut maa, jonka on paljon suuria voimakkaita naapureita. Luxemburg on kuitenkin monista esteistä ja se on suuri tekijä Euroopan integraatioprosessissa, paljon merkittävämpi kuin mitä sen koko antaisi odottaa. Puheentakausi on ollut vaikea ajatella ennen kaikkea maahanmuuttokriisin pahenemisen ja terrorihyökkäyksen vuoksi. Uskon, että nyt äskettäin hyväksytyt toimenpiteet tulevat vahvistamaan ulkorajojen valvontaa ja, ja saavat aikaan pitkän tähtäyksen kestäviä tuloksia. Tietosuojapaketti ja eurooppalaisen matkustajarekisterin aikaan saaminen ja oikeus oikeuden edistäminen Euroopan unionissa on ollut myöskin myönteistä Pahoittelen Pahoittelemaan sitä, että minun oma maani Latvia ei pystynyt tai ollut, ei ollut riittävän halukas saman aikaan tällaisia tuloksia eh, oman puheenjohtajakautensa aikana silloin, kun se oli Euroopan unionin neuvostopuheenjohtaja juuri ennen Luxemburgia. Nyt puheenvuoron saa ENF-ryhmän puolesta edustaja Anemans. Eh, Puhemies, ehm, hyvä puheenjohtaja. Luxemburgin kausi päättyy, kuten kaikki kaudet, kiitoksiin, olkapäälle, taputtelun kaikki toteavat, että kaikki sujuu hienosti. Hienosti on tehty töitä, paljon edistystä on saatu aikaan, mutta kerta toisen jälkeen tämä sama asia tapahtuu. Toteamme, että Euroopan täytyy päästä eteenpäin, tarvitsemme enemmän Euroopan unionia, meidän täytyy saada kaikki nämä verotusunioni, fiskaaliunioni asiat etenemään. Uskon, että LuxLeaks-skandaali aiheutti jonkin verran turhautumista, mutta jatkuvasti kuulemme vain, että Eurooppaa täytyy laajentaa, suojella sen ulkorajoja. Minä en kyllä omalta osaltani teitä voi kiittää, vaan Eurooppa-fanaattiset siihen pystyvät. Mielestäni aivan liikaa neuvosto on tehnyt väärin. En voi tätä kiittää enkä onnitella. Kiitos. Nyt edustaja Bresso sosialistien ryhmästä. Grazie, president. Kiitoksia puhemies, hyvä pääministeri, puheenjohtaja Juncker, hyvät kollegat. Minä haluaisin äh, kiittää toisin kuin jotkut muut kollegat Luxemburgin puheenjohtajuus kautta äh, siitä yhteistyötä, joka sillä on ollut parlamentin kanssa, mutta erityisesti siitä, että se on kiinnittänyt huomiota äh, aiheisiin, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin tulevaisuudella. Erityisesti halusin korostaa aiheita, jotka ovat toimielimellisiä sanoitte, kuinka on yhä tärkeämpää, että meillä on Euroopassa johtajia, jotka ovat rohkeita ja joilla on pitkän aikavälin visio. Ja te, hyvä pääministeri, osoititte tällä, tä, tänä aamuna. Samanaikaisesti halusin korostaa tehtyä työtä, jonka tarkoituksena on syventää unionin sosiaalista ulottuvuutta. Esimerkiksi meillä on sosiaalisia parametreja talous- ja rahaunionin rakentamista. Tässä tavoitetta ei ole vielä saavutettu, mutta on tehty oikeita askeleita oikeaan suuntaan ja luotamme teihin jatkossakin. Lisäksi työ, jota on tehty sitä varten, että pakolais- ja siirtolaiskysymyksistä tulisi yhteinen kysymys, äh, on tärkeä. Ja heinäkuussa tehtiin tärkeä edistysaskel, jotta saattaisiin aikaan yhteistä politiikkaa tällä alalla. Seuraavan puheenjohtajavaltion on se nyt toteutettava. Meidän on saatava aikaan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, ja me tarvitsemme enemmän Eurooppaa eikä vähemmän, kuten jotkut täällä pyytävät. Nyt ei se ryhmän puolesta edustaja Okei, No, nyt tulemme sitä menettelemään puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Schwab. Puhemies, hyvät kollegat, minä haluaisin kolmelta kannalta katsoen arvioida myönteistä Luxemburgin puheenjohtajan kautta. Ensinnäkin teille, herra pääministeri ja työntekijöille, haluan sitä onnittelut siitä, että olette todellakin taidokkaasti, kenties hiukan pienemmän maan perinteistä saaneet aikaan kompromissin Eh, IT-turvallisuusrakenteita varten Euroopassa. Se ei ollut mitenkään helppoa, koska kuitenkin yhdessä neuvosto ja parlamentti olivat parantaneet komission tuosta huomattavasti. Me on sanottava, että komission puheenjohtaja tuolloin ei vielä ollut Jean-Claude Juncker, ja me onnistuimme samaan aikaan todella eurooppalaisen, aidon eurooppalaisen ehdotuksen, joka myöskin antaa lisäarvoa eh, rajat ylittäville rakenteille digitaalisena aikakautena Euroopassa. Ja tämä ei ollut helppoa, ja tästä haluankin kiittää teitä. On puhuttu usein otteeseen myöskin veropolitiikasta, ja todellakin Luxemburgin puheenjohtajakausi on tässä saanut hiukan liikaakin tehtäviä, mutta lopputulokset, joita voidaan tästä todeta, ovat se, että täytyy katsoa, että voidaan katsoa, miten jäsenvaltioiden vastuu veropolitiikassa voidaan yhdistää eurooppalaisen sosiaalisuuden tarpeeseen. Ja kaikki ne, jotka tässä talossa nyt voimakkaasti ovat arvostelleet Luxemburgia ja puheenjohtajakautta, heidän tulee varovaisia, koska he eivät tiedä, voiko komissio kenties jonakin päivänä kenties havaita verotuksellisia ongelmia heidän omassa maassaan ja myöskin epäsuolista käyttäytymistä. Ja vielä yksi asia puhemies, jos saan. Oli tietysti iloinen herra Betel siitä, että ei ollut tarvetta, että teidän vaalien jälkeen oli täytynyt pitää erityishuippukokouksia komission puheenjohtajan kanssa. Puheenvuoron saa edustaja Lopez Aguilar. Se hablado on puhuttu tässä keskustelussa puheenjohtajakauden saavutuksesta, mutta ei riittävästi kuitenkaan niistä asioista, jotka ovat edelleenkin rasitteena ja joita neuvostossa jarrutetaan ei pelkästään yli vuoden ajan, vaan yli vuoden ajan, ulkoisen vuosien ajan. Kysymys on nimenomaan Euroopan unionin rahoitusten etujen eh, suojelemisesta rikosoikeuden puitteissa. Ja se, mitä puheenjohtajakausi on tehnyt, on se, että tässä on tapahtunutkaan paljon tosiaan. Tärkeää on se, että täytyy katsoa myöskin sitä lisäarvoa, jota eh, neuvosto eh, arvioi olevan, ja nimenomaan me parlamentti ja komissio olemme halunneet tällaista periaatteellista eurooppalaista linjaa ja ajatellen myöskin Euroopan tuomioistuimen eh, ratkaisuja, joita on tehty. Ja nimenomaan se petos, joka kohdistuu Euroopan unionin eh, taloudellisen etuihin, nyt on rikos, jota täytyy tutkia myöskin jäsenvaltiossa. Eh, täytyy katsoa nimenomaan direktiivin kautta, jolla pyritään siihen, että suojellaan Euroopan unionin taloudellisia etuja. Tämä dynamiikka, joka on tämän trion puitteissa, jossa nyt on vuorossa Alankomaat, sitä täytyy toivoa, että se keskeytyy tämä jarruttaminen. Ja nyt edustajan saa Marias seuraavaksi saa puheenvuoron. Hyvä, hyvä puhemies, ähm, hyvä puheenjohtaja. Maahanmuuttokriisin hallinto Luxemburgin puheenjohtajuuskauden aikana on esimerkki epäonnistumisesta, sillä se muutti Kreikan pakolaisleiriksi, jolle turvapaikanhakijat ja pakolaiset saapuvat meren halki. Tämän 160 pakolaisen uudelleen jakaminen, nämä siirrot ovat epäonnistuneet, hyvä puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja Juncker. Tämä järjestelmä ei toimi miten nyt tapahtuukaan Turkin kanssa. Tiedämme erittäin hyvin, että Turkki ja turkkilaiset rohkaisevat ihmissalakuljettajia. Te ette ole ryhtyneet toimiin. Selkeitä todisteita on olemassa. Ja kuitenkin uusi Frontex, jota te olette luomassa, järjestää uutta mekanismia, jonka kautta olisi mahdollisuus puuttua tapahtumiin jäsenmaiden tahdon vastaisesti. Tämä on Kreikan itsemääräämisoikeuksen loukkaus. Meistä tehdään jonkinlainen protektoraatti. Edustaja Beres. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra Bettel, hyvä herra Juncker. Te kaksi olette molemmat äh, kotoisin maasta, joka on yhteisöhengen värittävä ja te olette molemmat olleet erittäin vahvasti mukana, jotta Euroopan unioni terrorismin vastaisessa taistelussa etenisi. Myöskin PNR-matkustajatietopaketti on ollut askel tällä tiellä, mutta tässä hengessä, joka teitä on inspiroinut, ettekö ole sitä mieltä, että meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle ja luoda todellista tiedustelupalveluiden välistä yhteistyötä. Ja erityisesti, jos nyt muistan oikein, eräs tapaus, jota pidettiin äärimmäisen tärkeänä Yhdysvalloissa vuoden 2011 iskujen jälkeen, ja johon minun maani on nyt viitannut aivan ensisijaisesti, ja jonka kautta voisimme puuttua terrorismin rahoitukseen. Mehän olemme huomanneet, että kansalaisemme ovat tilanteessa, jossa terroristit saavat hirvittäviä aseita heitä vastaan. Hyvä ministeri, jätättekö te nyt Alankomaiden puheenjohtajuuskaudelle tällaisen perinnön. Ja hyvä puheenjohtaja Juncker, mitä te teette, jotta voisimme puuttua tähän äärimmäisen tärkeään kysymykseen, rahoituskysymykseen, joka on uhka alueellamme? Edustaja Kelly. Kelly. Kelly, ei. Kiitoksia. Puhemies, en ajatellut, että saisin puheenvuoron. Ja parhaat asiat tulevat pienissä paketeissa, näin sanotaan yleensä ihmisistä, niin kuin eh, minusta minä voisin sanoa itsestäni eh, hiukan kieliposkessa, mutta tämä koskee myös valtioita, Luxemburgia, eh, pienimmistä jäsenvaltioista, mutta kuitenkin yksi keskeisimmistä ja Euroopan unionin sitoutunut neimmista. Ja haluaisin tässä kiittää Luxemburgia. Se on toiminut hyvin tehokkaasti, erityisesti sillä alalla, jota minä käsittelen, nimittäin tietosuoja trilogit Äh, neuvoston edustaja oli hyvin äh, pätevä, äh, oikeudenmukainen ja tiukka ja lopulta saimme tietosuoja-asetuksen päätökseen ja vaikka kaikki eivät olekaan tyytyväisiä, niin tämä on kuitenkin hyvä lopputulos asetukselle. Se tulee kyllä kestämään aikaan, siitä olen varma. Ja entinen komission jäsen Reding, joka aloitti tämän paketin, tuli myöskin Luxemburgista. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Hontulis, olkaa hyvä. Työssä puheenvuoro. Me olemme tosi vasmo Kiitoksia puhemies. Kaikilla kunnioituksella haluaisin todeta, että Euroopan parlamentin sitoutumattomat jäsenet on valittu aivan samoin kuin kaikki muutkin kollegat. Ja valitettavasti tämä menettely on yhä sellainen, että me emme saa puheaikaa koskaan. Meillä on erittäin rajattu toimintamahdollisuus ja olemme havainneet, että tämä ilmiö on yhä vallan. Aina samat ihmiset poliittisten ryhmien nimissä käyttävät puheenvuorot ja meidät suljetaan sivuun. Olen pahoillani tähän menettelyyn ilman puheenvuoroja ei ollut sinut tahtomilta muita puheenvuoropyyntöjä ja keskustelussa käytti puheenvuoron edustaja Baltso, joten tämän arvostelun ei nyt tässä oikein päde. Nyt edustaja Mavrides. Thank you, Mr. President. Uh, I'm gonna... Kiitoksia, puhemies. Minä haluan tällä erästä asiasta, josta olemme kaikki nähneet viimeisen kuukausien aikana. Se, mitä olemme nähneet, on jatkuva intensiivinen äh, Erdoganin äh, välinpitämättömyys äh, noudattaa perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta. Äh, hän jatkossakin mm, jatkuvasti miehittää Kyprosta ja hyökkää omia kansalaisiaan kohtaan. Puhun akateemikoista, kurdeista, Turkin kurdialueilla ja niin poispäin. Ja kysymykseni on hyvin yksinkertainen ja tässä käynyt komission puoleen. Oletteko sitä mieltä, että meidän äh, politiikkamme Erdogania kohtaan viimeisten kuukausien aikana on ollut tehokasta ja perustuuko se Euroopan unionin periaatteisiin ja moraaliin vai johonkin muuhun? Kiitoksia. Kiitos, hyvät näistä herrat. Tähän päättyy menettelymään puhujalistaa. Nyt herra Juncker komission nimissä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Herra puhemies, täällä esittiin aika paljon kysymyksiä komissiolle tai, ja joten varmastikaan kuitenkaan joudu kovin paljon käyttämään aikaa äh, kuitenkaan näihin kysymyksiin, koska komissio niin vähän ja niistä suurin osa oli, on kotimaan edustajan vastattavaksi ja Tällä tavalla voimme hiukan säästää aikaa. Tässä oli muutamia asioita komissiolle erityisesti liittyen tiedostelupalveluiden yhteistyöhön. Tämä on aivan todellinen ongelma, aivan todellinen kysymys. Ja me emme nyt todella pääse eteenpäin. Tiedostelupalveluthan ovat niin salaisia, että me emme aina hyvin tiedä, millä tavalla ne toimivat tai tekevät yhteistyötä. Jo vuonna 2001, kun New Yorkissa ja Washingtonissa tapahtui terroristi-iskuja, Guy Verhofstadin johdolla Eurooppa-neuvosto totesi, että meidän on syytä ryhtyä vahvistettuun yhteistyöhön Euroopan unionin jäsenmaiden tiedustelupalveluiden kesken. Usein todetaan, että olemme saaneet tietoja ja paljastuksia, jotka tuovat esiin, että kuitenkin tämänkin jälkeen tiedustelupalveluiden välinen yhteistyö on puutteellista ja on aivan selvää, että tässä asiassa meidän täytyy ryhtyä lisäponnistuksiin. Toisekseen Meille esitettiin kysymys, joka koskee terrorismin rahoitukseen puuttumista. Tämä kysymys ansaitsee huomion. Komissio tulee helmikuussa esittelemään terrorismin rahoitukseen liittyviä toimia. Kiitoksia sitten pääministeri Bettel. Kiitoksia herra puhemies. Aivan aluksi halusin kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat eh, käyttäneet puheenvuoron Luxemburgin puheenjohtajuuskauteen liittyen. Aivan aluksi meille esitettiin kysymys, joka käsitteli suhteita yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyen. Me odotamme vielä lopullista tekstiä asiasta, sillä tämä ei ole kiertävän puheenjohtaja maan toimivallan alaa. Kaikki eh, ovat neuvotteluissa brittihallituksen kanssa – joten minä en tähän asiaan puuttunut. Edustaja Papadimus, te viittasitte eräisiin ongelmiin, kuten muutkin kreikkalaiset kollegat maahanmuuton alalla. Olen aivan samaa mieltä siitä, että solidaarisuus ei ole täysin toteutunut ja sitoumuksia, joita kaikki ovat tehneet, pitäisi kunnioittaa. Tällä hetkellä on sellainen tunne, että vain Kreikka kärsii tilanteesta, mutta Saksahan on ottanut valtavasti ihmisiä vastaan ja lopulta emme voi puhua vain yhdestä maasta. Monet maat tässä kantavat hinnan ja myöskin nämä hotspot-keskukset eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Niiden toiminta täytyy saada tehokkaammaksi. Kreikka ei ole kuitenkaan jätetty yksin. Kreikka ja muut maat tietävät, että Luxemburg puheenjohtajamaana on pyytänyt komissiolta vakauspakettiinkin liittyen luoda mahdollisuus luoda joustoa. Sitten Rouva Le Pen tuli paikalle 9.05 ja poistui 9.25. En pysty hänelle siis vastaamaan, kun hän ei ole edes paikalla. Vastaan hänelle kirjallisesti verosopimukset Luxemburgin alalla. Olisimme voineet mennä vielä pidemmälle. Kaikki verosopimukset, myöskin nekin jotka ovat vain kansallisia puhtaasti, nyt palatakseni termeihin, joita käytettiin tässä, ovat sellaisia, että ne eivät ansaitse kommenttia. Minä en niitä siis kommentoi. Ehm, edustaja Beres viittasi siihen, että terrorismin rahoitukseen tulee puuttua. Tämä tulee olemaan prioriteetteja tulevana vuonna ja Luxemburg tukee sitä täysin. PNR koskien. Kyllä todellakin, kuten puheenjohtaja Juncker sanoi, meillä on tiedostolupalvelujen välistä yhteistyötä, sen pitäisi toimia, siitä puhumme ja olisi tärkeää, että asia edistyisi. Ja lopultakin sitten Lopez Aguiarin mainitsema seikka, ALV-veropetokset, niihin tulee kyllä puuttua. Hyvä puhemies, salkaa minun todeta, että haluaisin kiittää näistä kiitoksen sanoista, joita olemme saaneet hallitus ja virkamiehemme. On totta, että olisimme vielä voineet päästä pidemmälle. Olemme kuitenkin tilanteessa, joka nykyisin on suuri ongelma sekä maidemme sisällä että Euroopan unionissa yleisesti ottaen. Nimenomaan se, että sillat alkavat olla hyvin heikkoja, hauraita kansallisuuksien, uskontojen, eri ryhmien, yhteisöjen välillä, ikäluokkien välillä. Näitä siltoja pitäisi rakentaa uudelleen. Se on erittäin tärkeää meidän välillämme ja Euroopan unionin sisällä. Toivotan Alankomaille onnea. He tarvitsevat sitä, kun jatkavat näillä linjoilla. Kiitoksia. Kiitos.